tehdään ihan kunnollinen valiokunta. Kiitoksia ensinnäkin valiokunnan jäsenille tästä maraton kokouksesta. Tehän olette kokeneita jäseniä ja komission jäsenerkos on varmaan samaa mieltä siitä, että kun ajatellaan viittä kuulemista, joissa tämän valiokunnan jäsenet ovat mukana, niin tämä on meille ydinaluetta. Ja olette varmaan samaa mieltä siitä, että mitä tulee turvapaikakysymyksiin, lailliseen maahanmuuttoon ja niin edelleen niin jäsenet ovat todellakin puuttuneet näihin tärkeimpiin, keskeisimpiin kysymyksiin. Eli teille on nyt esitetty paljon kysymyksiä, eli kiitos valiokunnan jäsenille. Ja toiseksi kiitoksia tästä valmistautumisesta. En nyt lähde ennakoimaan mitään tuloksia, koska koordinaattorit ja valiokunnan jäsenet sitten koordinaattorien kautta tekevät päätöksen sen suhteen, mitä olette tänään sanonut. Tämä tapahtuu kello 17 tänään. Ja lopuksi haluaisin panna merkille pari asiaa, jotka sanoitte tänään. Te sanoitte, että haluatte katsoa laillisen maahanmuuton välineitä ja luoda horisontaalista lainsäädäntöä ja sitten analysoida tieto, tietojen tallentamiskysymyksiä. Niin siis jos kollegat nyt kuuntelivat, niin oli ihan hyvä, että te valmistauduitte, te puhuitte päivitetystä matkustajatietoehdotuksesta ja sitten aloite, jolla vahvistetaan Frontexia. No, mielestäni tänään vastasitte moniin tärkeimpiin ehdotuksiin ja kysymyksiin, mutta meidän täytyy nyt sitten arvioida, mitä mieltä olemme. Arvioimme pätevyyttänne ja sitä, mitä tänään sanoitte. Tämä siis tapahtuu kello 17. Ja tietysti on paljon muitakin kysymyksiä, jotka jäivät ilman vastausta, mutta meidän täytyy sitten palata niihin myöhemmin. Eli kollegat, kiitoksia huomiostanne. Pyytäisin nyt vielä, että komission jäsen ehdokas pitää loppupuheenvuoron noin kolme minuuttia. Jos puhutte viisi minuuttia, niin ehkä sitten menetätte hiukan kannatustanne. Tästä pieni vinkki vain jos haluatte nyt väärinkäyttää tilannetta, niin se on sitten teidän valintanne. Ei ehkä kolme minuuttia, koska olemme aika uupuneita kaikki. Eli kolme minuuttia ja kiitos vielä läsnäolostanne. Ja nyt komission jäsenen kanssa loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Chairman. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin edustajat, Alkuun haluaisin kiittää teitä tästä erittäin mielenkiintoisesta ja hedelmällisestä keskustelusta, jota olemme tänään täällä käyneet. Te valaisitte monia ajatuksia näistä tärkeistä kysymyksistä. Nyt olen vielä innostuneempi ja rohkaistuneempi hoitamaan näitä tehtäviä, mikäli nimitykseni vahvistetaan. Jos nimitykseni vahvistetaan, ensimmäiseksi maahanmuuttoasioista ja sisäasioista vastaavasta komis- komissaariksi, niin minä tulen keskittymään kolmeen toiminta-alueeseen. Ensinnäkin yritän varmistaa, että Euroopan unioni, kuten te olette ehdottaneet, hyväksyisi holistisen, globaalin ja tehokkaan maahanmuuttopolitiikan huomioiden solidaarisuuden ja suhteellisuuden periaatteet, mutta myöskin vastuullisuuden periaatteen. Toisaalta on otettava huomioon terveellisyyteen liitty- turvallisuuteen liittyvät haasteet ja huomioiden aina perusoikeudet ja velvollisuutemme tarjota kaikille kansalaisille turvallisempi elinympäristö. Lopuksi mitä tulee maahanmuuton ja sisäasioihin, niin tarkoituksena on tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa avoimessa, suorassa hengessä ja säännönmukaisesti. Haluan tehdä teidän kanssanne tiivistä yhteistyötä avoimessa hengessä ja vastavuoroiseen luottamukseen nojautuen. Oikein paljon kiitoksia. Thank you. Thank you, Commissioner Designate. You took... Kiitoksia komission jäsenrakas. Noudatitte neuvon ja nyt kokous päättyy.